esityslistan mukaan. Seuraavaksi suullinen kysymys komissiolle matkapuhelinten latureiden yhteen toimivuudesta. Puheenvuoron saa välittömästi tässä kysymyksen tekijä herra Kappaatto. Kiitos, rouva puhemies. Siis me puhumme hyvin selkeästä asiasta. Noin 55 matkapuhelinta on Euroopassa – Kuitenkin on latureita ties kuinka paljon eikä minkäänlaista takuuta yhteensopivuudesta. Ainoastaan on jonkinlaista spekulaatio olemassa tuottajien puolella. Ja kuitenkin ajatellaan ympäristövahinkoakin, joka on hyvin ilmeinen. Kun ajatellaan tätä ansaa, että vahingotetaan kuluttajia, niin kuitenkin on tästä syystä olemassa satoja miljoonia latureita, jotka menee luontoon parin kolmen vuoden kierrätyksen jälkeen. Komission jäsen ja herra Verhoiken on jo vastannut tähän nopeasti tähän kysymykseemme. Se haluaa, että me ryhdymme standardoimaan näitä latureita. Nyt me haluamme kysyäkin komission jäseneltä, missä mennään. Mikä olisi yksi mahdollisuus, nimittäin, että meillä olisi itsesääntely, toisin sanoen tuottajat, matkapuhelinten, toisin sanoen latureiden tuottajat voisivat päästä yksimielisyyteen yhdestä standardista, että päästään vihdoinkin eroon tästä tilanteesta, joka on naurettava ja haitallinen. Sanottakoon herra Verhoiken, että jos vain saataisiin jonkinlaista takuuta itsensäätelystä tuottajilta, niin ainakin olisi selvästi osoittaa, että me puutumme myös sääntelyllä tähän, jos itsesääntely ei riitä. Sääntelyn ei pitäisi koskea pelkästään matkapuhelimia tai niitä latureita, vaan myös muita digitaalisia välineitä, joiden kohdalla on sama ongelma. Näin Eurooppa voisi tässäkin, nyt olla lopettamassa rouva puhemies, luomaan standardia, että näitä voidaan esittää myös maailman mittakaavassa standardia. Tämä on loistava tilaisuus, johon on nyt tartuttava kuluttajien hyväksi. Kiitos rouva puhemies. Herra komission jäsen, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset, herrat, arvoisat edustajat. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti nyt voin ilmoittaa Euroopan parlamentin jäsenille, että olemme todellakin päässeet eteenpäin äh, latureiden, äh, kännyköiden latureiden harmonoinnissa. Mutta kuitenkin haluan esittää herra Kapatolle ja herra Vandersille kiitoksen heidän sitoutumisestaan tähän asiaan ja siihen, millä tavalla he ovat omistautuneet tälle äh, asialle, joka, on, joka päästä todellisuutta Euroopassa. Olen samaa mieltä siitä, että tämä latureiden inflatorinen kehitys, se täytyy lopettaa ja kännyköihin täytyy, kännyköihin saa, täytyy saada yksi standardoitu laturilaite. Satoja miljoonia tarpeettomia latureita tai adaptoreita Euroopassa on mieletöntä ympäristön rasittamista ja samaan aikaan se on, se on kallista kuluttajille. Tänä päivänä kännykän vaihto edellyttää uutta laturia. Jopa erilaiset saman valmistajamallit vaativat omaa laturiaan Aihe ei ole mikään uusi. Täytyy kuitenkin tietää, että äh, kännykän lataaminen ei ole mikään yksinkertainen tankkausvaihe, vaan se on teknisesti vaativa tehtävä muutama vuosi sitten tekniikka ei ollut vielä niin pitkällä kehittynyt, että olisi voitu, ollut, että hätäinen harmonointi olisi ollut mahdollista erityisesti liittyy turvallisuusriskeihin, koska lataa, kä, kä, matkapuhelinta lataa, lataessa syntyy kuumenemista ja saattaa syntyä räjähdysvaara. Nämä vaikeudet on nyt voitettu. On, ei ole enää siis mitään teknisiä syitä enää, jotka vastustaisivat tällaista harmonisointia. Siksi olen ryhtynyt konkreettisiin toimiin, jotta teollisuus siis pyrkisi saattamaan markkinoille yhtenäisen laturin. Olen luottavainen sen suhteen, että tämä ala tulee liikkumaan. Toki meidän kuitenkin täytyy eurooppalaisena toimielimine pysyä pelissä mukana ja me emme saa missään tapauksessa sulkea pois mahdollista lainsäädäntöä. Niin kuin te tiedätte, että verkkooperaattorit ovat verkkokongressissaan Barcelonassa ilmoittaneet, että ne lähtevät siitä, että vuonna 2012 useimmat uudet matkapuhelimet, joita käytetään, että saavat yhden yhtenäisen standardoidun sähkölaturin. Tämä on hyvä näin, mutta se ei riitä. Komissio haluaisi saada täydellisen harmonisoinnin joka perustuu yhtenäiseen standardiin ja sitovaan velvollisuuteen teollisuuden tasolla, että se myös ryhtyy siihen. Ja komissio odottaa teollisuudelta, että saadaan sitova sopimus tällaisen muistion muodossa huhtikuun loppuun mennessä. Tämä muistio pitäisi saada suurten matkapuolivalmistajien allekirjoittamaksi ja vakuuttamaksi, että kaikki, jokainen laturi pystyy lataamaan kaikkia matkapuhelimia ja ka- kaikki, ka- kaikki matkapuhelimet voidaan ladata kaikilla latureilla, käytössä olevilla latureilla. Komissio ei epäröi ryhtyä lainsäädäntöehdotuksiin, mikäli teollisuus ei lähde vapaaehtoisen sopimukseen. Odotankin, että että muutkin laitteet, kuten digitaalikamerat ja muut, ratkaisivat ongelmansa automaattisesti, koska sitten kun tämä asia saatu loppuun matkapuhelimen kohdalla, ellei näin tapahdu, niin silloin tässäkin pitää puuttua toi asia lainsäädäntötoimin. Komissio luottaa parlamentin arvokkaaseen tukeen, jotta tämä harmi saadaan pikapuoliin sitten pois kuvioista. Kiitos. Seuraavaksi ryhmien puolesta puhuvat kansanpuolueen Euroopan demokraattien puolesta herra Ryvi, kaksi minuuttia. Ja danke, Frau Kiitos rouva puhemies, kiitos komission jäsen Verhoiken, hyvät naiset ja herrat. Tänään voimme juhlia Euroopan kännykkäpäivää, koska nyt olemme yhdessä komission ja neuvoston kanssa päässeet yksimielisyyteen toisesta roaming-verkkovierailusopimuksesta. Ja tämä tulee edelleenkin laskemaan kuluttajien kustannuksia. Tämä on talouskriisissä hyvä uutinen. Ja meillä ja olemme nyt käynnistäneet myös tämän akkuohjelman, joka tulee osaltaan hyödyttämään kuluttajia Euroopassa. Akkujen suhteen tilanne on se, että tässä pitää merkintöjen ja etiketöinnin osalta tehdä edistysaskelia, jotta tiedetään, miten akut toimivat. Ja tärkeää on, että olisi myös jonkinlainen automaattinen ähm, päältä pois kytkentä. Kun akkua ei käytetä, niin se sammuisi itsestään. Tämä olisi myös merkittävä ominaisuus. Ja on myös tärkeää, että normituslaitokset työstäisivät ehdotuksia jotta nämä asiat saataisiin pikimmiten kuntoon. Aikataulu vaikuttaa hyvältä sellaisena kuin komissio sen ehdotti, että huhtikuuhun mennessä pyritään saavuttamaan vapaaehtoinen sopimus ja sen jälkeen ryhdytään lainsäädäntötoimiin. Yhtäältä tämä ei tietenkään ole helppoa, koska akuthan liittyvät tiettyyn kännykkään. No tämä ei liene mikään ongelma, Ongelma on pikemminkin näissä pis- pistorasioissa ja tähän täytyy, tämä täytyy ratkaista eurooppalaisen normituksen avulla. Kysehän ei ole myöskään pelkästään Euroopan laajuisesta ongelmasta, vaan maailmanlaajuisesta ongelmasta, joten ehkä tässä voitaisiin iso, eli tätä kansainvälistä normituslaitosta käyttää apuna tässä normitustyössä. Kiitos rouva puhemies. Kiitos Euroopan puolesta rouva Tikau. Kolme minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Todellakin tämä keskustelun alla oleva aihe koskee suurta määrää kuluttajia Euroopan unionissa. Vuosi 2009 on luovuuden ja innovaation vuosi. Jos allekirjoitetaan tämä pöytäkirja yhteisymmärryksestä, joka on tuottajien kesken vapaaehtoinen. Jos se siis allekirjoitetaan, merkitsee se askelta eteenpäin kohti yhdenmukaistamista. Ennen kaikkea olen sitä mieltä, että me tarvitsemme yhteisiä teknisiä standardeja. On erittäin tärkeää, että eurooppalaiset standardointilaitokset ovat myös mukana tässä työssä. Näin tutkimusta voidaan käyttää hyväksi myös markkinoilla. Niin ikään on erittäin tärkeää valistaa kuluttajia. Ei nimittäin riitä, että meillä on matkapuhelimissa merkinnät niiden energiatehokkuudesta esimerkiksi, vaan yhtä lailla on tärkeää aloittaa valistus kampanja kuluttajien parissa, eli matkapuhelin tyypeistä ja latuureista. 2012 ei ole kaukana. Minä uskon, että jos tuottajat sijoittavat uuden tyyppisiin latureihin, niin varmasti voimme saavuttaa tämän aikataulun tavoitteen. Minä haluaisin myös mainita sen, että markkinoilla on jo nyt olemassa joitakin laturisovelluksia, joiden avulla voidaan ladata pari, paria kolmea matkapuhelinmallia, vaikka kyse olisi eri merkisistäkin matkapuhelimisista. Näin voidaan siis samanaikaisesti ladata useita matkapuhelimia. Meidän täytyy sijoittaa vielä enemmän tutkimukseen, joka antaa hyviä tuloksia. Tämä koskee varsinkin viestintä- ja informaatioalan tutkimusta. Seitsemäs puiteohjelma on osoittanut merkittäviä summia tällaiseen tutkimukseen. Uskon kuitenkin, että me emme ole riittävästi tähän sijoittaneet tuottajien välinen pöytäkirja on askel eteenpäin, joka edellyttää myös muita toimia. Eh, ALDE-ryhmän puolesta herra Manders, kolme minuuttia. Eh, Kiitos puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat. Kuluttajien kannalta tämä tämän ratkaisun erittäin hyvän, koska standardointi latureiden osalta kännyköitä varten on tietenkin hyvä. Kuluttajien täytyy saada myös valinnanmahdollisuus. Ja kun kuluttaja ostaa kännykän, hän saa saman tien latorin mukana. Ja tämä Tämä myös tietenkin myös turhauttaa kuluttajia, koska tutkimusta on käynyt ilmi, että 300 miljoonaa euroa kulutetaan vuosittain näihin myötäostoksiin, joka täytyy myös sisällyttää kännykän hintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristöä myös rasitetaan 300 miljoonalla eurolla vuodessa. Ja puhumattakaan siitä, että siihen kuluu energiaakin – koska latureita pidetään äh, pistorasiassa, vaikka ei tarvitsekaan ladata. Ja onnittelinkin komissiota siitä, miten tämä on saatu eteenpäin. Tämä ja pyritään löytämään ratkaisuja, jälleen sitä löydy, niin sitten pyritään pakollisiin ratkaisuihin. Tämä on minusta hyvä, vaikka liberaalinen vastustaakin velvoitteita, mutta on hyvä, että teollisuutta kehotetaan te- tekemään jotain, joka hyödyttää kaikkia. Ja minusta komissaari onkin esittänyt tämän asian erilaisella tavalla. Ja jos nyt, jos minä esimerkiksi olisin 35-vuotiaana äh, pakottanut äh, äh, jotakin naista yhteistyö, mitä minun kanssani niin se olisi onnistunut, että tästä täytyy pyrkiä vapaaehtoisiin ratkaisuihin. Se on paljon parempi kuin, että politiikka vaan esittää määräyksiä. Minusta tämä on erinomainen ratkaisu, koska tässä ei standardoida pelkästään latureita, vaan tässä pyritään myös muiden eh, sähkölaitteiden standardointiin. Ja kun Ja kun, kun perhe lähtee viikonloppumatkalle, sitä edellyttää se, että siellä on kymmeniä latureita lataamassa erimerkkisiä kännyköitä, mutta tässä täytyy päästä standardointiin. Joka tapauksessa, herra komissaari, onnittelen teitä. Toivottavasti 2012 olemme niin pitkällä, että, että tämä toimii, jos teollisuus tähän lähtee. Totta kai Täytyy tietenkin muistaa ajatella muitakin mahdollisia ratkaisuja. Kuitenkin on tärkeää päästä tässä eteenpäin. Je ne vois pas, madame Pro Nibler ei enää paikalla, niinpä siirrymme keskusteluun ilman puhujalistaa. Herra Ryyvih, lisää vielä muutaman sanan sen. Ja tämän kifa. Kiitos, rouva puhemies. Minulla olisi kysymys komissaarille. Nämä USB2-liittymät, jotka voivat myös dataa siirtää, olisiko tämä vaihtoehtoinen ratkaisu? Komission jäsen vastaa. Niin, hyvät naiset ja herrat, herra Rybik, te olitte aivan oikeassa, tämän halusinkin juuri sanoa. Äh, minä suhtaudun tähän aika rennosti, koska emme missään nimessä tee tätä teollisuudelle hankalaksi. USP-standardi on jo olemassa ja yksi asiantuntija minulle jo sanoikin, että tätä standardia voidaan käyttää kaikkien laitteiden, kaikkien kädessä kannettavien laitteiden yhteydessä. Eli tietokoneille ja kännyköille sopii sama standardi ja kaikki muutkin kannettavat laitteet voivat tätä samaa standardia käyttää. Tämä on myös vastaus Rova Diksaulle, Diksaulle kun peräänkuulutitte tätä standardia. Sellainen on jo olemassa. Lisäksi voisin sanoa teille, hyvät euroedustajat, että hyvin paljon työtä on tällä hetkellä käynnissä, mitä tulee latureiden energian käyttöön ja ympäristövaikutuksiin. Ja me tulemme kiinnittämään erityistä huomiota tähän kysymykseen viimeistään siinä vaiheessa, kun työstämme direktiivin täytäntöönpanovaihetta. Ja kun sitten keskitämme huomiomme energiaa kuluttaviin laitteisiin. Vielä sanoisin herra Ryypikille, että tämä ajatus siitä, että laturi laturin latautuminen keskeytyisi automaattisesti kännykän ollessa täynnä. Tämä on erittäin hyvä ajatus ja komissio on tähän jo puuttunutkin ja toivottavasti voimme raportoida teille työmme tuloksista mahdollisimman pian. Kiitoksia keskustelu päättyy ja seuraavaksi meillä on suositus toiseen käsittelyyn Rova Latfordilta yhteinen kontrolliohjeisto, biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset. Ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijämme Rova Ladford neljä minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitoksia